aloitteen joka on el salvador naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi. annan ensin puheenvuorot päätöslauselmien esittäjille ensimmäiseksi herra jurek yksi minuutti olkaa hyvä. pani przewodnicząca! panie i panowie posłowie! salvador jest. kiitos paljon puhemies hyvät naiset ja herrat Salvador on vapaa ja demokraattinen maa, joka haluaa puolustaa elämää. Economistin ja Freedom Housein luokittelut osoittavat tämän faktan. Tässä maassa halutaan puolustaa elämää. Se on otettava huomioon. Jos taas haluamme käydä kunnollista keskustelusta. Meidän, meidän tulisi keskustella käytännön keinoista puolustaa ihmiselämää. Siitä voimme keskustella. Irlanti, Puola, Malta. Nämä maat tekevät tätä työtä ja Salvador on juuri liittynyt näiden maiden joukkoon. Tätä lainsäädäntöä on vahvistettava. Puolassa haluamme muuttaa lainsäädäntöä. Haluamme huolehtia siitä, että maamme on vielä turvallisempi niille, jotka haluavat puolustaa ihmiselämää. Kiitos. Kiitos. Sitten annan puheenvuoron Molly Scott Keitolle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Microphone, please. Oh, Syyskuussa vierailin Lepangan vankilassa El Salvadorissa, kun oli Eurolat vierailu tuohon maahan. Olin kauhistunut siitä, mitä olin näin. Naisia oli vangittu, heidän elämänsä äh, varastettu heiltä, koska äh, he olivat ähm, olleet raskaana, heidät oli raiskattu tai heillä oli ollut ähm, ollut keskenmenoja. Naisia siellä ähm, siellä on hyvin paljon raiskauksia ja vuodesta 1998 abortti on ollut rikos kaikissa tapauksissa, myös silloin kun raskauden jatkaminen olisi vaarallista äidille. 14 naista kuoli abortin seurauksina viimeisinä vuosina. Tiedämme, että El Salvadorin hallitus haluaa parantaa tilannetta ja arvostamme kovasti eurooppalaisten diplomaattien työtä siellä. Toivottavasti tämä päätöslauselma kiinnittää mm, huomion naisten vaikeaan asemaan siellä, kuten esimerkiksi Evalin Beatriz Hernandez Cruz tai Teodora del Carmen Vasquez, jotka pitäisi armahtaa sillä aikaa, kun he odottavat tuomiota. Kiitokset eh, Molly Scott Catolle. Ja seuraava puhuja on Miguel Urban Crespo. Minuutti, olkaa hyvä. Gracias, eh, presidenta. Estamos aquí... Kiitoksia puhemies Vaadimme täällä Teodora Vaskasin, Evelina Hernandezin ja kaikkien muiden naisten vapauttamista, jotka on vangittu El Salvadorissa siitä, että he ovat tehneet abortin tai ovat kärsineet keskenmenosta. Vaadimme myös sitä, että abortti tehtäisiin täysin rankaisemattomaksi El Salvadorissa ja muualla maailmassa, myöskin missä abortti on kielletty tai sallittu ainoastaan tietyissä olosuhteissa. Seksuaali- ja lisääntymistä terveys ja laillinen, turvallinen raskauden keskeyttäminen. Tämän, näiden estäminen on väkivaltaa naisia kohtaan ja heidän oikeuksiensa ja ihmisarvonsa rikkomista. Tasa-arvosta puhutaan valtavasti, mutta ei siihen päästä, ellei voida taata naisten vapaata päätösoikeutta omasta vartalostaan. Me vaadimme, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot pitävät kiinni siitä, että tunnustetaan oikeus perhesuunnitteluun ja turvalliseen lailliseen aborttiin kaikille niille naisille, jotka asuvat El Salvadorissa, Euroopassa tai missä tahansa muussa maailman maassa. Kiitokset eh, Miguel Urvan Crespolle ja seuraava puhuja on Beatriz Serra Bastarrecea. Gracias, presidenta. En El Salvador el aborto está... Kiitoksia puhemies. El Salvadorissa abortti on aina kielletty, myös silloin kun on raiskaustapaus. Lisäksi siitä rangaistaan niin samalla tavalla kuin Euroopassa murhasta. 30 vuotta vankilaa sitä pidetään, jopa keskimenoa pidetään vakavana rikoksena. Evelyn Fernandez on nuori, nuori nainen, joka raiskattiin ja hänen poikansa syntyi kuolleena ja silti hänet on tuomittu 30 vuodeksi vankeuteen. Ja tällaisia tapauksia on kymmeniä muita, kuten Teodora Vaskes, jonka tuomio juuri vahvistettiin tuomarin taholta. Tämä on aivan uskomatonta epäoikeudenmukaisuutta ja näin rangaistaan naisia maassa, jossa eniten väkivalta esiintyy koko alueella. Tämä on rikos ja rangaistus kaikkien heikompia vastaan ja uhrie, uhreja kohtaan. Se on rangaistus koko tälle maalle, koska näin estetään maan kehittyminen. Emmekä puhu tässä ainoastaan asiasta, joka koskee vapautta, abortin kieltäminen ja siitä rangaistaminen vaarantaa naisten elämän. Todella olen pahoillani siitä, että tässä salissa ei ole konsensusta ja tahtoa siihen, jota YK on valtuutettu on pyytänyt, eli että abortti olisi laillinen kaikissa olosuhteissa ja että ainakin tietyissä olosuhteissa El tapauksessa näin voitaisiin tehdä. Kiitokset eh, Beatrice Becerra Bastareccialle ja seuraava puhuja on Soraya Post, olkaa hyvä Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Salvadorin hallinnolta haluaisin kysyä, miten te voitte päättää naisten elämästä, naisen kehosta? Miten keskenmeno voi olla rikos? Me parlamentaarikkoina omaamme demokraattiset arvot, haluamme kunnioittaa ihmisoikeuksia ja siksi haluamme tuomita nämä rikkomukset. Valtioiden ja kirkkojen taholta ei voida tällä tavalla rikkoa ihmisarvoa. Minun kehoni on minun oma kehoni ja minun päätökseni on tehdä abortti tai olla tekemättä. Jokaisella naisella maailmassa pitäisi olla mahdollisuus tehdä tässä kysymyksessä oma valinta. Me puolustamme naisia, joihin on kohdistunut toimia näiden lakien takia. Viranomaisten on nyt vapautettava nämä naiset vankilasta ja poista lainsäädäntö, jossa sairaaloissa on velvollisuus kertoa naisista, jotka hakeutuvat hoitoon. Me tuomitsemme kaikki rikkomukset, jotka kohdistuvat naisten ihmisoikeuksiin. Minä olen vankasti feministinen ja haluan kansainvälisesti osoittaa solidaarisuutta kaikille naisille ja todeta, että meillä on oikeus päättää omasta kehostamme. Teodora Vaskesista kuulimme tänään, että hänen oikaisupyyntönsä on hylätty. Hänellä on edelleen siis 30 vuoden vankilatuomio. El Salvador, tämä on tuomittavaa. Ja herra Jurek, onko tämä teistä oikein 30 vuotta vankeutta? Miten voitte pitää tätä rikoksena? Häpeäisitte. Rouva Post, teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen, että herra Lykke esittää teille sinisen kortin. Herra Lykke haluaa esittää teille sinisen kortin. Hyväksyttekö tämän? No, I, I don't En vastaa. Valitettavasti herra Lykke, rouva Post ei hyväksy tätä. No, prawo do odpowiedzi. No niin, tilanne on nyt siis se, että jatkamme puheenvuorolistalla, koska eh, herra lykkä on esittänyt sinisen kortin rouva Sorajalle, Soraja Postille, jota hän tämä ei hyväksynyt. Eli sitten seuraava puhuja on Agnieszka Kozlowska-Rajewicz. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me puhumme tänään El Salvadorista, pienestä latinalaisen Amerikan maasta, jossa 1998 otettiin käyttiin täysi aborttikielto. Tämä tarkoittaa, että myös kun nainen on raiskattu tai hänen henkensä on vaarassa, abortti ei ole mahdollinen. Tämä on hirvittävä laki. Naisia pidetään kauppatavarana ja heitä kohdellaan epäinhimillisesti. Ja El Salvador, tältä, siellä sitä sovelletaan jopa niin, että tämä ei ole, ei ole mitään viattomuus olettamaan, vaan että naiset, jotka kokevat keskenmenon, heitä syytetään abortista ja heidät tuomitaan vankilaan. Siksi raskaus monille naisille on draama, erityisesti jos naiset elävät yksin. Monet nuoret naiset tekevät itsemurhan, koska he pelkäävät tuomiota 10-19-vuotiaiden tyttöjen joukossa melkein puolet kuolemantapauksista johtuu tällaista itsemurhista. Naiset, joilla on vaikea raskaus, eivät edes mene lääkärin luo, koska heidät voitaisiin ilmoittaa vetoan El Salvadorin hallituksen tai lopettamaan tällaisen epäinhimillisen naisten kohtelun, että on poikkeuskäytäntöjä abort investointia varten ja että noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä, koska kansainväliset määräykset ja myös tiede sanovat, että tämä ei ole mikään rikos. Haluan puuttua siihen, mitä Jurek sanoo. Minä toivon, että Puolan lainsäädäntö ei koskaan näytä lähellekään siltä, miltä El Salvadorin laki tällä hetkellä näyttää. Yritys ottaa tällaisia lakeja käyttöön Puolassa vei tuhansia naisia mm, kaduille ja haluaisin heille osittaa solidaarisuuteni. Herra herra jurek on esittänyt teille sinisen kortin. rouva kozlovska rajevic hyväksyttekö sinisen kortin eh, herra jurekilta? kyllä. eli herra jurek olkaa hyvä. pani e, słyszała pani przed chwilą że dziecko jest. kiitos arvon kollega. Nainen, naisen kehossa lapsi kasvaa, joten Tämähän on kyse teidän politiikastanne nyt. Jääkö tämä tyhjäksi kirjaimeksi? Miksi ei tapahdu mitään, kun ei kunnioiteta elämää? Panie pośle, chciałabym zauważyć, że polskie prawo zawiera trzy wyjątki. Hyvä edustaja on kolme poikkeusta Puolan aborttilainsäädännössä. Me toivoisimme, että nämä kolme poikkeusta löytyisivät myös El Salvadorin laista. Me puolustamme näitä poikkeuksia. On siis mahdollista puolustaa elämää, mutta myös nainen on elävä ja hänellä on täydet oikeudet. Kiitos. Sitten siirrymme ryhmien puhujien ryhm- kohdalle ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron EPP, ei anteeksi, eh, SND-ryhmän puhuja Francisco Assis. Olkaa hyvä. Muito obrigado, senhor presidente. Teodora del Carmen. Kiitos paljon, puhemies. Teodora del Carmen Vasquez on ollut jo kymmenen vuoden ajan vankilassa. Hänellä on 30 vuoden vankilatuomio koska hän synnytti kuolleen lapsen. Samassa vankilassa on 17 muuta naista samantyyppisessä tilanteessa. Onneksi meillä on nyt Euroopan parlamentissa tiukka kanta tähän tapaukseen ja muihin yhtä julmiin tapauksiin. 17 naisen ryhmä. Kaikki nämä naiset ovat saaneet vuosikymmenen, vuosikymmenten mittaisia vankilatuomioita. Voi olla, että voimme näin parantaa naisten asemaa, koska olemme esittäneet tiukan kannan. Haluaisin myös kertoa Salvadorin kansalle, joka lähtee nyt puhumaan abortin vapauttamisesta, että me tuemme teitä. Yhteiskunnan pitäisi onnitella itseään siitä, että saadaan ehdotettua inhimillisempää aborttilainsäädäntöä Toivon, että El Salvadorin hallinto myöskin etenee tässä kysymyksessä oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitokset herra Assis. Äh, sitten rouva Linar, äh, yksi minuutti, olkaa hyvä Uh, Kiitoksia puhemies. Konservatiiviset voimat El Salvadorissa pitää naisia e, ja tyttöjä ähm, kasvatuslaitoksina niin, että äh, naiset päätyvät äh, vankilaan. He voivat saada kahdesta kahdeksaan vuotta vankeutta keskenmenosta ja jopa 15 äh, vuotta abortista. Tämä kuulostaa omituiselta painajaiselta, mutta itse asiassa tämä on jokapäiväistä elämää naisille ja tytöille El Salvadorissa vuonna 2017. Ne täällä parlamentissa, jotka ajattelevat, että tämä ei kuulu meille ja että tässä itse asiassa pelastetaan elämiä, niin minä haluan kysyä teiltä, kuinka paljon naisia ja tyttöjä pitää kuolla ja kuinka monen täytyy kärsiä ennen kuin näette. Tässä on kyse ihmisten tappamisesta ja murhaamisen puolustamisesta. Minä en tiedä teistä, mutta minä en näitä naisia ja tyttöjä halua jättää yksin. Kiitos rouva Minar. Sitten Teri Reintke, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies Teodora ja Evelin ovat kärsineet valtavasti elämänsä aikana. He ovat kärsineet keskenmenot ja nyt heitä syytetään murhasta ja heillä on vuosikausien vankeustuomiot edessä. El Salvadorin viranomaisille sanon, että teidän on vapautettava Teodora Evelin ja kaikki muut, jotka ovat vankilassa keskenmenon takia. Emme voi hyväksyä tällaista lainsäädäntöä. Tässä ajetaan ideologiaa ja todella patriarkaalista valtaa, joka kohdistuu naisten kehoihin. Ihan riippumatta siitä, missä nainen syntyy. Hänen kehonsa on hänen omansa, ei valtion tai miesten, jotka esittävät tietämänsä, mitä keholla tulisi tehdä. Naisillakin on oikeus omaan kehonsa. Minun kehoni, minun oikeuteni. Kiitos äh, Teri Reintkelle ja sitten seuraava puhuja Rova Garcia Perez. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta Kiitoksia puhemies. Teodora del Carmon on 34-vuotias. Hän on ollut yli 10 vuotta vankilassa. 10 vuotta vankilassa siksi, että hän menetti tyttärensä ennenaikaisessa synnytyksessä. Salvadorin viranomaiset eilen vahvistivat 30 vuoden vankilatuomion El Salvadorin naisista on tehty rikollisia ja kyseessä ei ole vain Teodora. Yli 30 tapausta on, meillä on naisia, jotka ovat kärsineet keskenmenosta ja jotka ovat joutuneet vankilaan ja on vapaus riistetty. Emme voi Euroopassa sallia sitä, että missään maailmassa riistetään naisilta vapaus sitä varten, että he päättävät omasta elämästään. Meidän on oltava johdonmukaisia, että kun puhumme ihmisoikeuksista ulkopolitiikka ja Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka ovat aloja, joilla pitää varmistaa seksuaalinen lisääntymisterveys kaikille maailman naisille, koska heidän taistelunsa on meidän taistelu taistelumme, meidän vartalomme on vapautta. Me haluamme tehdä työtä eteenpäin Euroopassa kaikkien maailman naisten hyväksi. Kiitos rouva Garcia Perez. Sitten siirrymme Catch the Eye-menettelyyn ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron Stanislav Polsakille. Olkaa hyvä. paní slova. Když dokončil svoji řeč eh, pan kollega Jurek, tak jsem měl... Kun herra Jurek päätti puheensa, minä ajattelin, että hän puhui jostain täysin toisesta kohdasta. Hän ei sanonut sanaakaan solidaarisuudesta naisten kanssa tai ymmärtämistä, että jos on, on keskenmeno tai lapsi syntyy kuolleena. Tämä on jotain aivan muuta. Minä en tietenkään kannata sitä, että on liikaa abortteja, mutta eh, on otettava huomioon tietyt olosuhteet, joista me puhumme, joten minä haluan osoittaa solidaarisuuteni näille eh, naisille El Salvadorissa, jotka kärsivät tästä laista ja mielestäni kaikkien järkevien ihmisten täällä pitäisi tuomita tämä laki myös dogmaattiset puolalaiset. Marek Jurek teille sinisen kortin. Hyväksyttekö Marek Jurekilta sinisen kortin, herra Polsak? Ei. Selvä. Siirrymme sitten eteenpäin ja seuraava puhuja on Nikola Caputo. Olkaa hyvä Kiitoksia puhemies. Keskustelu abortista on aina nostanut esiin kysymyksiä, jotka vaikuttavat meidän omatuntoomme. Kulttuuri ja uskonnollinen perintö vaikuttaa siihen ja tämä vaikuttaa taas lainsäädäntöön ympäri maata. Mutta on punainen eh, linja, raja, jota ei koskaan saisi ylittää. Naisten arvo. Eh, El Salvadorissa on kaikkein rajoittavimmat lait, mitä tulee naisten oikeuksiin Evelin Bernandes Hernandez Kutz toimitti, tuomittiin 30 vuodeksi vankilaan, koska hän kärsi keskenmenon. Hänet oli myös raiskattu. Euroopan parlamentti on sanonut, että naisilla pitää olla oikeus valvoa omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään ja siihen liittyviä oikeuksiaan. Ja El Salvadorissa heiltä on kielletty tämä oikeus. Siihen kuuluu myös turvallinen abortti. Tämä on ihmisoikeusrikkomus. Euroopan unionin täytyy tehdä kaikki eh, mahdollinen, jotta kaikki vangitut naiset vapautetaan, eh, kaikki naiset, jotka ovat ainoastaan kärsineet eh, keskenmenon. Kiitoksia. Kiitokset herra Caputo. Seuraava puhuja on Notis Marias. Olkaa hyvä Kiitos, puhemies. El Salvadorin tapahtumat ovat aivan uskomattomia. Lainsäädännön mukaan jopa keskenmenon takia tai kuolen lapsen synnyttämisen takia äiti on vangittava. Tästä keskustelemme tänään. Kyllä kai kaikki täällä salissa tämän asian ymmärtävät. Eihän se ole mahdollista, että ajatellaan, että kuolleena syntynyt lapsi tai keskenmeno on jotenkin äidin syytä. Evelynin tapaus on meillä nyt kaikilla tiedossa. Hän on saanut taposta vuosikymmenten vankeusrangaistuksen. Tähän on nyt keskityttävä. El Salvadorissa yli 147 naista on lähetetty vankilaan. Meidän kaikkien täällä parlamentissa on oltava tästä tuomitsemisesta samaa mieltä. Kiitos. Kiitos Notis Marias. Ja seuraava puhuja on Ernest Urtasun. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Vuodesta 1998 asti vuoteen abortion rikollinen parissa vuodessa satoja naisia on tuomittu 30-50 vuoteen. Ihan sama, onko heidät raiskattu tai oliko, olivatko he vaarassa. Nyt on kyseessä Theodora, hän on jo 10 vuotta ollut vankilassa, Evelin 18 vuotta vankilassa, 30 vielä jäljellä. On todella tärkeää, että tämä parlamentti vaatii näiden naisten vapauttamista ja vaatii lainsäädännön muuttamista niin, että näistä tapauksista tehdään loppu. Tie on pitkä, koska Elka, Elka Salvadorin kongressissa on nyt lainsäädäntömuutokset käsittelyssä ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti tässä auttaisi. Valtuuskunta on tehnyt hyvää työtä tässä mielessä. Onkin tärkeää, että kun näitä mitä ensi vuonna kyseisen maan vaaleissa tapahtuu, voitaisiin saada aikaan todellinen muutos ja nämä naiset saataisiin vankilaan tai enää koskaan vietäisi syytteeseen yhtä naista abortin takia. Kiitoksia. Kiitos Ernest Urttasun. Meillä on vielä yksi äh, puheenvuoro jäljellä. Se menee herra Kaanille. Olkaa hyvä. Madam President, since 1998... Puhemies, vuodesta 1998 abortti El Salvadorissa on rikos kaikissa olosuhteissa. Jokainen nainen, jota eh, epäillään abortista, myös ne, jotka ovat eh, kärsineet keskenmenot, joutuvat eh, jopa 50 vuodeksi vankilaan. Mm, siksi monet ovat joutuneet tuomioituiksi ja monet ovat kuolleet raskauden vaikeuksiin. Tämä aiheuttaa vain kärsimystä mm, sadoille perheille. Valitettavasti Carmen Vaskesin 30 vuoden tuomio vahvistettiin eilen. Tämän askel taaksepäin naisten oikeuksissa. Se, että naisilla ja tytöillä ei ole seksuaali- ja lisääntymisterveyden oikeuksia, mukaan lukien turvallinen abortti, on heidän oikeuksiensa vakava rikkomus. Me vetoamme Salvadoriin, että abortti dekriminalisoitaisiin tietyissä olosuhteissa. Lisäksi äh, hallituksen pitäisi ottaa käyttöön moratorion nykyisen lain soveltamisessa. Me emme, äh, haluamme sanoa näille tytöille ja naisille, että ette ole yksin, olemme teidän rinnallanne. Kiitokset herra Kaan. Äh, Työjärjestyspuheenvuoroon herra Jurek, olkaa hyvä chciałbym skorzystać z prawa przysługującego w artykule minä haluaisin viitata työjärjestyksen artiklan 164. Minulla olisi oikeus vastata ja reagoida. Kiitos. Haluaisin viitata yhteen asiaan. Soran ja Postin ja Polchakin puheenvuoroihin viittaisin. Puhutte Amnesty Internationalin tiedoista. Puhumme järjestöstä, joka täällä parlamentissakin libe valiokunnassa useat kerrat on puhunut abortin puolesta. Se on järjestö, joka tunnustaa olevansa abortin puolustaja. Jotenkin lapsi nähdään asiana, joka voidaan kosmeettisesti poistaa naisen keosta. Tällaista propagandaa ei tulisi uskoa. Kiitos äh, tästä äh, artikla 164 mukaisesta puheenvuorosta. Mutta nyt sitten lopuksi kuulemme, mitä komissiolla on sanottavaa. Komissaari Vella, olkaa hyvä. arvoisa Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, EU on hyvin tietoinen siitä, että naisia syytetään keskenmenoista El Salvadorissa. EU ei kommentoi oikeuden päätöksiä, mutta huomaa huolestuneena, että monissa tapauksissa maksimirangaistukset on annettu keskenmenon kärsineille naisille El Salvadorissa. Oikeuslaitoksen periaatteiden kunnioittaminen on EU:ssa tärkeää. Siksi syyttömyysolettama on EU:ssa tärkeä. Samoin kuin se, että suhteellisuudesta pidetään kiinni oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ja oikeusavusta kaikissa tuomioistuin käsittelyissä. Tilanteen tarkka seuraaminen on tärkeää, siksi olemme jatkuvasti yhteydessä esimerkiksi kansalaisjärjestöihin paikan päällä, sellaisten järjestöjen, jotka tukevat naisia ja tyttöjä tuomioistuin käsittelyn aikana. EU-välineiden kautta EU on myös tukenut oikeusapua ihmisoikeusjärjestöjen kautta. Se, että seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita on niin vähän El Salvadorissa on myös este. Siksi on vaikea puuttua keskimenokysymykseen. kysymykseen Naisten oikeuksien vahvistaminen tätäkin kautta olisi maassa tärkeää. Se, että edistetään naisten oikeuksia on EUn El Salvador suhteessa tärkeä kysymys ja muuallakin. Ihmisoikeuskannalta abortin täyskielto, joka on lainsäädännössä El Salvadorissa, on huolestuttava asia. Erityisesti kun ajatellaan tilannetta, jossa nuorten naisten tai tyttöjen elämä on uhattuna tai heidät on raiskattu. Täyskielto on latinalaisessa Amerikassa muissakin maissa ongelma. EU ottaa tämän kysymyksen esiin El Salvadorin kanssa korkeammalla tasolla ja pitää hyvänä sitä, että pyritään parantamaan naisten huolestuttavaa tilannetta. Aloitteiden joukossa EU on antanut tukea naisten kaupunkihankkeelle, Kodanmojen ohjelmalle. Ja sitä kautta on voitu parantaa naisten ja tyttöjen pääsyä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin. Samalla pyritään puuttumaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, pyritään taloudellisesti ja poliittisesti voimannuttamaan naisia – Nämä ovat tärkeitä haasteita El Salvadorissa ja muissa maissa. On tärkeää ponnistella edelleen tähän suuntaan. Me olemme valmiita edelleen auttamaan tässä kysymyksessä. Kiitos. Kiitos komissaari Velalle. Ja nyt ilmoitan, että olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi ryhmiltä kuusi esitystä. Keskustelu on päättynyt ja tästä äänestetään tänään ja voinkin ilmoittaa, että äänestykset pidetään kello kaksitoista ja istunto tältä osin on nyt sitten keskeytettävä.